Tisztelt ház, kedves képviselő! Hyvät edustajat, arvoisa parlamentti, nyt seuraavat äänestyksen jälkeiset selitykset. Ensin Alvaro mietinnöstä annan puheenvuoron. Andri Kiene, Laima. Anna rouva Andri Kienelle minuutti. I voted in favor of... Äänestin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen puolesta, jossa välitetään rahoitustietoja tor- terrorismin torjunnaksi. Olemme hyvin tietoisia siitä uhasta, jonka terrorismi asettaa meidän turvallisuudellemme, kuten myöskin kumppaneillemme Atlantin toisella puolella. Minun on turha muistuttaa teitä siitä kaikista niistä terroristi-iskuista, joita Euroopan unionin alueella on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi on myös selvää, että Yhdysvaltain kumppanimme ovat erittäin tärkeä strateginen liittolainen, ei pelkästään globaalin turvallisuuden alueella, vaan myös taloudellisesti katsoen ja muilla alueilla. Tämän tyyppisen strategisen kumppanuuteen sitoutuminen on selkeästi ilmaistu Joe Bidenin suulla tässä parlamentissa vain muutama kuukausi sitten. Siitä syystä meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että olemme vihdoin antaneet suostumuksemme tähän näin tärkeään sopimukseen, jonka avulla terjotaan, torjutaan terrorismia. Varsinkin kun uusi sopimus sisältää merkittäviä uudistuksia ja selvennyksiä, joita Euroopan parlamentti on tehnyt. Ne on otettu hyvin pitkälti huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt on vuorossa Gerard Batten, minuutti. Thank you, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. On monia syitä äänestää tätä päätösmaa vastaan, mutta niitä on liian monta, jotta voitaisiin kattaa 60 sekunnissa. Meidän pitää olla terrorismia vastaan, mutta sitä ei pidä käyttää tekosyynä sille, että hallitukset vakoilevat kansalaisiaan. Luottamuksellinen tieto kuuluu kansalaisille, ei Euroopan unionille, ei parlamentille eikä todellakaan kansallisvaltioille. Mikä tahansa tällainen sopimus, pitäisi solmia itsenäisten kansallisvaltioiden kesken, joka ovat vastuussa omille kansalaisille ja demokraattisen prosessin myötä. Joka tapauksessa tämä on yksipuolinen sopimus, eikä ole mitään syytä uskoa, että Yhdysvallat tulee kunnioittamaan sitä. Sopimus rikkoo Iso-Britannian tietosuojelulakia, joka kieltää tiedon jakamisen ilman suostumusta kolmansien osapuolten kanssa ulkomailla Britannian hallituksella on mahdollisuus käyttää opt-out-lauseketta tässä yhteydessä ja toivon, että ne tällä kertaa pääsevät selkärangattomuudestaan ja tulevat toimimaan asianmukaisesti. Kiitos, herra Batten. Nyt Filip Kaczmarek, minuutti. Szanowni Państwo. Hyvät kuulijat, äänestin Alvaron mietinnön puolesta. Jotta voi olla tehokas, täytyy olla reaalisia välineitä terrorismin torjuntaan. Yksi hyvin tärkeistä ennaltaehkäisistä välineistä on taloustietojen valvonta. Usein juuri raha on tällaista polttoainetta terrorismille. Jos sitä puuttuu, niin terroristin toimintakin rajoittuu. Parempi finanssitietojen kontrolloinni voi vaikeuttaa huomattavasti terroristien toimintaa. Ja olen iloinen, että tästä pystyttiin päästämään sopuun ja että hyväksymme sekä mietinnön että sopimuksen. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hannu Takkula, edustaja, minuutti. Kiitoksia arvoisa puhemies. Äänestin myös tämän Alvaron mietinnön puolesta. Minusta on erittäin tärkeää se, että me voimme yhdessä torjua terrorismi, terrorismia. Ja on erittäin tärkeää tässä, että samat arvot omaavat kansakunnat voivat toimia yhdessä. on tärkeää vahvistaa euroopan unionin ja yhdysvaltojen välisiä suhteita transatlanttisia suhteita ja niin kuin tiedetty on meidän arvomme ovat samat. on tietenkin selvää että tietosuojalainsäädäntöä täytyy kunnioittaa mutta siinäkin täytyy kulkea se raja että me emme voi mennä tietosuojan taakse terrorismitapauksissa. pitää tässä kohden olla erittäin selkeä ja

Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ainahan pitää vetää herkkä raja kansallisvapauksien ja turvallisuuden välillä. Ja syyskuun iskujen jälkeen yhdeksän vuotta sitten tämä tasapaino on hyvin usein ollut väärä. Siitä syystä, että politiikassa on toimittu väärin niin, että poliitikot ajattelevat että heidän toimintansa täytyy olla suhteellista siihen, miten vihaisia kansalaiset ovat, eivätkä siihen, miten paljon ongelmaa täytyy korjata. Täällä parlamentissakin tuo virhe on tehty kansallissakin parlamenteissa aivan samoin molemmilla puolen Atlanttia. Tässä tapauksessa kuitenkin minun mielestäni nyt tasapaino on oikea. Olemme käyttäneet riittävästi aikaa, olemme esittäneet järkeviä varotoimia, ja minusta me nyt mahdollistamme sen, että maailman turvallisuuspalvelut voivat tehdä tehokasta yhteistyötä torjuessaan terrorismia ilman, että joudutaan maksamaan kohtuuton hinta kansallisvapauksien menettämisessä. Juuri tämän tyyppisiin asioihin Euroopan unionin pitäisi keskittyäkin. Ei näitä kannata jäsenvaltioille jättää. Jos tätä tehtäisiin jatkuvasti, niin meillä ei olisi niin hirveästi ongelmia. Kiitos, herra edustaja. Ja nyt siirrymme Elma Brokin mietintöön. Annan puheenvuoron Joe Higginsille. Yksi minuutti. Kiitoksia. Äänestin mietintöä vastaan Euroopan hallinnosta. Meidän täytyy katsoa ulkosuudenhallintoa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiayhteydessä ja muutokset, joita tähän politiikkaan on tehty Lissabonin sopimuksen puitteissa. Lissabonin sopimus antaa lisää resursseja tämän militaarisen teollisuuden vahvistamiseen Euroopassa. Ja saman sopimuksen seurauksena on nyt helpompi jäs, la, suurimmille jäsenvaltioille, jotka ovat myös sotilaallisia voimia, suorittaa militaarisia missioita. Ei ole epäilystäkään sitä, että Tulevaisuudessa EU voi paremmin tehdä sotilaallisia toimia EUn ulkopuolella. Sillä on säätelyä, että niistä on taloudellista hyötyä, kuten Yhdysvallat ovat tehneet niin usein. Ulkosuudenhallinto olisi täten väline tukea eurooppalaisen kapitalismin taloudellisia ja militaarisia päämääriä. Tämä ei auta maailman rauhaa. Kiitoksia. Tunne Kela, hänellä on puheenvuoro, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Minä tuin Elmar Brokin mietintöä. Yhteinen kanta Euroopan parlamentissa on hyödynnetty täysin. Tässä yhdessä on hyödynnetty niitä mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus on antanut. Minä tuin erityisesti sitä, että Euroopan parlamentti haluaa saada poliittista ja taloudellista ohjausta tähän ulkosuudenhallintoon. Olen tyytyväinen yksimielisyyteen, joka on saatu aikaan korkean edustajan kanssa siitä, että tulee erityinen ihmisoikeusrakenne tähän mukaan, mutta siitä huolimatta olemme tyytymättömiä käytännön toimeenpanoon ajatellen sitä, että saataisiin aikaan asianmukainen maantieteellinen tasapaino, koska, koska tässä tarvitaan edustajia kaikista 27 jäsenvaltiosta. Tämä prosessi on vasta alkanut ja minusta on tärkeää, että vuoden 2013 jäljentarkastelu koskisi myös tätä yhtäläistä edustusta ja sen kysymystä. Kiitos. Kiitos edustaja. Seuraavaksi on vuorossa rouva Laima Andri Kiene. Yksi minuutti. Yes, I missed. Huomaan, että seuraavana onkin herra Alfredo Antoniozzi. Yksi minuutti, anteeksi. Pyydän anteeksi. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että ajatus eurooppalaisesta ulkohallinnosta on tärkeä historiallinen askel Euroopan, kehitte- Euroopan ulkopolitiikan kehittymisessä. Erityisesti pidän siitä, että pyrimme siihen, että haluamme strategista johdonmukaisuutta EU-toiminnassa käymällä neuvonpitoa asianmukaisten diplomaattitahojen kanssa. Se estää päällekkäisyyttä ja samanaikaisesti takaa pitkän ajan johdonmukaisuuden, kun viedään eteenpäin niitä strategisia intressejä ja perusarvoja, joita Euroopalla on ulkomailla. Kiitos edustaja. Ja nyt Rova Dots, yksi minuutti. President, I voted against this report. Puhemies mietitään vastaan. UK on äänestäjät kuitenkin ärsyyntyvät kansallisen suvereniteetin rapautumisesta. Ja se ajatus, että UK on ulkopolitiikka voisi tai että sillä pitäisi tulla alisteinen jollekin sellaiselle, jota brittikansalliset ovat valinneet. Nyt ulkoministeri tekee läheistä yhteistyötä ul- korkean edustajan kanssa, koska ulkosuhdehallinnolla on suuri merkitys Euroopan globaalin roolin tulevalle menestykselle. UK on veronmaksajat ovat ironiaa, kun

Ulkoasian palvelu tulee strategisesti parantamaan eurooppalaista ulkopolitiikkaa sekä tehokkaampaa ja tehokkaammin toimivaa. Voidaan nähdä, että voimme harjoittaa tehokasta yhteistyötä ja meistä voi tulla globaali toimija. Euroopan ulkoasian hallinto tulee edustamaan yhteistä ulkopolitiikkaa, mutta on yksittäisiä kysymyksiä, jotka pitää vielä selvitä, koska muuten tämä hallinto ei voi toimia tehokkaasti. Tämän käytännön täytyy olla prioriteetti, täytyy olla niin, että myöskin vallitsee maantieteellinen tasapainoisuus. Sen täytyy olla perusperiaate silloin, kun luodaan ulkoasian hallinto – kysymystä tulee myöskin ammattitaitoisesta ja tasapainoisesta toiminnasta ja jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kompromissit ja suhteettomat kokoonpanot tässä yksikössä ovat vaarallis- vaaraksi on tärkeää, että kaikki ovat yhdessä edustettuina. Kirski. Ja nyt herra Sinkierski. Szanowni Państwo, podjęliśmy... Hyvät kuulijat, tänään teimme päätöksen, joka kiihdyttää ulkosuudenhallinnon perustamista. Täytyy kiinnittää huomiota tärkeisiin ongelmiin. Ensinnäkin ulkopolitiikka vaatii koordinointia monella osa-alueella. Eikä sitä voi äh, erottaa esimerkiksi äh, kehitysyhteistyöpolitiikasta ja talousasioista globalisoituvassa maailmassa. Toiseksi, Ulkosuudenhallinnolla pitäisi olla yhteisöllinen luonne. Tärkeät sääntely, valvonta, budjettitoimet liittyvät myös Euroopan parlamenttiin. Ja kolmanneksi suuria pelkoja eh, herättää se, että voi tulla jälleen uusi EUn toimielin. Täytyy määritellä tarkasti kompetenssit ja yhteistyö jäsenvaltioiden diplomaattisten palveluiden kanssa. Muistakaamme, että hyvä diplomatia täytyy luoda monien vuosien ajan ja liittää ne Euroopan yhteisöllisiin arvoihin. Lopuksi haluan sanoa, että Euroopan pitäisi olla paremmin valmistautunut kriiseihin globaalisessa maailmassa. Kiitos edustaja. Hannu Takkula, minuutti. koska koska tiedän että tämä on seurausta lissabonin uudistussopimuksesta. siitä huolimatta minulla kyllä liittyy muutamia kysymysmerkkejä ja huolestuneita ajatuksiakin tähän uuteen hallintoon. nimittäin ihan alkumetreiltä kun tätä lähdettiin rakentamaan niin sanottiin että tämä tulisi olemaan kustannusneutraali. nyt kuitenkin kaikki tiedämme sen että se tulee maksamaan erittäin paljon eurooppalaisille veronmaksajille

eri tehtäviin sinne valitaan henkilöitä tasapuolisesti koko eurooppa voisi olla mukana ja euroopan kansalliset parlamentit myös voisivat olla mukana tässä hallinnossa ja näin ollen voitaisiin taata oikeanmukaisempaa toimintaa tälle hallinnolle. Tässä nyt aika kului. nyt herra Martin, hyvä. Yksi Kiitos puhemies. Pidän hyvänä tulosta äänestyksessä joka koski julkista hallintoa, mutta nyt äänestyksen jälkeen on tärkeää, että me siirrymme pois menettelyistä ja rakenteista, anteeksi, siihen, että me tarkastelemaan tämän hallinnon toimintaa. On tärkeää, että Cathy Ashton nyt tietää, että hänellä on nyt joukkue, joka panee toimeen peruseurooppalaiset arvot ja ihmisoikeuksien. Tätä on hänelle keskeinen kysymys hän on luvannut, että tulee tällainen ihmisoikeusvirkamies jokaiseen ulkoedustuston hän täytyy toimia tämän osalta. On tärkeää, että tämä henkilö myöskin raportoi keskukseen niin, että me saamme yhtenäistä toimintaa siinä, miten ihmis, Euroopan unioni käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä. Nyt tällä hetkellä monissa maissa, esimerkiksi Kiinassa, me käymme ihmisoikeusvuoropuhelua, joka on täysin järjetöntä ja ulkoasianhallinnossa tämä täytyy olla sen rahan ja toiminnan arvosta, johon ne sijoitetaan. Sen täytyy saada aikaan tuloksia eurooppalaisissa arvoissa ja ihmisoikeuksissa. No nyt seuraavaksi Daniel Hannan minuutti. Uh, Mr. President, there is... Hyvä puhemies. Tässä on jotain aika melkoista liikuttavaa tästä keskustelusta, jota käydään Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Ihan kuin Euroopan unionilla ei ole olisi koko sitä arsenaalia diplomaattisia palveluita käytettävissä. Menkääpä mihin hyvänsä kolmanteen maahan, niin kyllä sieltä löytyy EUn suurlähetystö tai edustusto, joka on paljon suurempi kuin jäsenvaltioiden omat. Diplomaattikunta on jo nyt puristanut tyhjiin kansalliset palvelut. Parantaja Ashtonilla on kaksi kertaa suurempi palkka kuin William Heigillä Tämä ei kuitenkaan olisi niin huono asia, jos yhteinen ulkopolitiikka Euroopan unionissa olisi todella paljon mahtavampi kuin jäsenvaltioiden politiikkaa, mutta eihän näin ole. Se nyt vähän tässä ö, eristää Taivania, ottaa Pekingin puhutteluun ja niin edelleen. Se lähettää rahaa Hamasille. Emmekä me onnistu paljon paremmin. Mehän olemme neljänneksi suurin, ta, viidenneksi suurin talous ja neljänneksi suurin sotilasmahti. Kysyn Sipen Kiitos. Ja lopuksi Rova Gressle, yksi minuutti. Minä äänestin tätä Brokin mietintöä vastaan edensä syystä. Ensinnäkin tässä rakenteessa on näisiä heikkouksia, joista voimme olla vielä huolissamme. Toiseksi eurooppalainen lähettiläs tulee käsittelemään komission varoja. Tähän sisältyy monia riskejä tähän varojen käyttöön ja näitä riskejä ei ole täysin vielä pystytty selvittämään. Kolmas asia, parlamentin oikeuksia siirretään nyt neuvoston asetukseen. Tässä meillä on mukana ollut yhte, olimme mukana yhteispäätösmenettelyssä, mutta toisaalta neuvoston asetuksessa kuitenkin vielä oikeuksia parlamentilta. Ja haluaisin sanoa, että tällainen päätös on sellainen, että en katso, että se sitoo minua. Neljänneksi kysymys siitä, miten me parlamentissa kohtelemme toisiamme. Viime vaalikaudella me päätimme uudistuksen parlamentista ja menettelyistä, jonka me nyt sitten hylkäsimme, ja tämä tapahtui puhemiehistön suostumuksella. Miksi me uudistamme parlamenttia, jossa on menettelyjä, joita sitten kuitenkin rikotaan joita eikä noudateta, ja tästä syystä minä en voinut tukea tätä mietintöä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. äänestysselitykset jatkuvat nyt Kosovo-päätöslauselmalla. Annan puheenvuoron ensiksi herra Bzedalle yksi minuutti. am votat diferit față de grupul ppe în privința rezoluției. Äänestin ryhmäni kantaa vastaan Kosovon päätöslauselma-asiassa, koska minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin äänestää tekstiä vastaan on useita sisältöasioita tässä mietinnössä, joista olen samaa mieltä. Kosovossa täytyy olla elinvoimainen demokratia, jossa on puolueeton toimiva tuomiolaitos ja yhteiskunta, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, joten haluan vakautta ja kehitystä Kosovoon mutta tulen maasta, joka ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Ja tästä näkökulmasta nämä lukuisat viitteet Kosovoon itsenäisenä valtiona tässä tekstissä ovat sellaisia, joita en voi hyväksyä. Pahoittelen, että niiden valtioiden näkökohta ei otettu huomioon, jotka eivät ole Kosovaa tunnustaneet. Kiitos edustaja Preda. Ja nyt annan puheenvuoron Muniz de Urquezalle. Como hemos señalado en, en otro... Niin, olen edessä yhteyksessä sanonut, että Espanjan sosialistien valtuuskannisesta ei voida katsoa, että hyväksyttäisiin kansainvälisesti Espanjan ja Kosovon yksipuolinen itsenäisyyden julistus. Olemme siis äänestäneet tätä vastaan. Tämä, olen vastaan sitä, että tämä parlamentti sitoisi eh, jäsenvaltioita kunnia, hyväksymään se, eh, että on alueita, jotka ovat eh, irrottautuneet. Me katsomme, että kansainvälinen oikeus pitää noudattaa, yes. noudattaa YK turvallisuusneuvoston asia, koska pöytäohjelmaa tämä, katsomme, että on tärkeää, että alueiden välinen vuoropuhelu, jota Espanjan puheenjohtajavaltio on edistänyt korkean neuvotteluissa kesäkuussa, olisi tehokas tie jatkaa tätä toimintaa Länsi-Balkanilla. Kiitos. Ja nyt Rova Andri Kiene, minuutti. Thank you, Mr. President. I voted... Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tämän päätösaseman puolesta. Minusta on hyvä, että Euroopan parlamentti on sitoutunut keskusteluun neuvoston ja komission kanssa Kosovon tärkeästä tulevaisuudesta. Kosovo voidaan pitää viimeisenä palana monimutkaisessa Balkanin palapelissä. Siitä syystä on tärkeää, että rauha saadaan aikaiseksi ja tätä prosessia hallinnoidaan harmonisella tavalla. 69 maata on hyväksynyt itsenäisyyden mukaan lukien 22 EU-jäsenvaltiota. On tärkeää huomata, että EUn integraatiotavoitteet toimivat kaikkein tärkeimpinä kannustimena Balkanin alueella, jotta siellä ryhdyttäisiin tarvittaviin uudistuksiin ja se tuo alueellista vakautta. Kosovo ei ole tässä suhteessa poikkeus. Jos haluamme ankkuroida Kosovon Eurooppaan ja taata alueellisen vakauden Balkanin alueella, niin on oleellista, että me keksimme yhtenäisen lähestymistavan koko alueelle ja varsinkin Kosovoon. Kiitos. Bernd Posselt, yksi minuutti. Fraktionsberichterstatter der EV. Kansanpuolen ryhmän edustajana haluan kiittää Rova Lunacekia erinomaisesta yhteistyöstä. Teksti, jonka me tänään hyväksyimme, on paljon parempi kuin se, joka valiokunnasta tuli. Me nimittäin olemme lyöneet siinä lukkoon sen, että Kosovon jakaminen ei ole mikään vaihtoehto. Tämä on ratkaiseva kysymys. Ja olemme vaatineet, kuten valiokunnan luonnoksessa, että viisi jäsenvaltiota tunnustaisivat tämän. Tämä on siksi johdonmukaista, että parlamentti jo vuonna 2005-2007 kolmen osan enemmistöllä vaati Kosovon tunnustamista ja useimmat jäsenvaltiot ovat tämän tehneet. Meidän pitää siksi luoda selkeyttä, että meidän täytyy tehdä selväksi myös se, että ei tule käymään mitään uusia neuvotteluja Kosovon statuksesta. Herra Panseri, jota pidän suuresti arvossa, häntä nyt siteerataan äh, tiedotusvälineissä ja se väitän, että hän olisi sen puolesta, että ne tarvitaan uudet neuvottelut Kosovon statuksesta. Tämä on todella vaarallista. Siksi on tärkeää, että valitsee selkeys, että Kosovoa ei jaeta ja Kosovo täytyy tunnustaa. Ja tämä nousee esille tässä päätelmässä, Ja se, että otetaan Kosovo mukaan, äh, mukaan strategia, joka koskee jäseneksi liittymistä. The next, uh... Seuraavaksi ja viimeisenä Daniel Puhemies, varhaisimmista päivistä Pariisin Rooman sopimusten aikoihin eurooppalainen projekti on nostanut supranationalismin vapauden tai demokratian yläpuolelle. Ja nyt se vie ulos tätä ideologiaansa, kun Kosovossa on protekroatti itse asiassa. Minä Kosovon itsenäisyyttä tuin alussa, koska minusta se olisi selkeä esimerkki siitä, kun 90 prosenttia äänesti itsenäinen puolesta, niin se pitäisi heille taata. Mutta tietysti tätä periaatteessa pitäisi laajentaa kansallisiin vähemmistöihin tällä alueella. Toisin sanoen, että annettaisiin Serbian väestölle tällainen klusteri, ja että heillä olisi oma, oman hallitus. Tässä on konflikti, ja demokratian välillä. Multietninen valtio voidaan pitää yhdessä Habsburgin valtakunta, Neuvostoliitto, eh, Jugoslavia, mutta kun ihmisille annetaan vaihtoehto, niin he haluavat demokratiaa, joka pitäisi tunnustaa. Kiitos. Perusoma, koskee Albania, on nyt seuraavana. Ja puheenvuoron ensiksi Rova Andri Kienelle. Mr. President herra puhemies. Minä äänestin tämän päätösomaistuksen puolesta myös, koska minusta meidän jälleen kerran pitäisi toistaa tukemme Euroopan integraation tavoitteille Balkanin alueen maille, jotka ovat mukana vakaus- ja assosiaatioprosessissa. Albania on sellainen maa, joka on sanotaankaan tuntuvaa edistystä uudistusprosessin myötä. Samaan aikaan se kuitenkin on maa, jonka tarvitsee tehdä enemmän päästäkseen lähemmäksi EUn standardeja ja liittymiskriteerejä. Tarvitaan lisää ponnisteluja demokratian vakauttamiseksi, oikeusvaltion vakauttamiseksi ja sen turvamiseksi, että maassa tapahtuva kehitys on kestävää. Kesäkuun 2009 parlamenttivaalien jälkeen tapahtunut kehitys on valitettavaa. Meidän on tehtävä selväksi albanialaisille kumppaneillemme, että täysin, toimiva edus, täysin toimivat edustuslaitokset, parlamentti on niistä kaikkein tärkein, ovat vakaan demokraattisen järjestelmän selkäranka ja ovat tärkein poliittinen kriteeri integraatiolle Euroopan unioniin. Kiitos. Bernd Posselt saa seuraavaksi puheenvuoron minuutiksi. Entiset kommunistit, sosialistit Albaniassa pyrivät vaka- saattamaan hallituksen. Tämän me torjumme, mutta valitettavasti Makedoniassa yritetään aivan samaa tällä hetkellä. Toissapäivänä täällä oli sosialistisen opposition johtaja Seltenkovski ja keskusteli komission sen Fylen kanssa luottamuksessa keskusteluissa ja, ja sanoi jälkikäteen jotakin, mikä rikkoi kaikkia sääntöjä, antoi lehdistötiedotteen näistä keskusteluista ja sanoi, että komission jäsen oli tukenut häntä hänen sisäpoliittisessa lausumissaan. Näin ei ollut. Tämä totesi myöskin eilen herra Fyle ei saa väärinkäyttää Euroopan komission jäsentä sosiaalistiseen propagandaan ja sisäpolitiikkaan. Makedonian hallitus on demokraattisesti legitiimi, se tekee ensisluokkaista työtä, se vie maata kohti Euroopan unionia ja oppositiolla on oikeus vastustaa, mutta sillä ei ole oikeutta käyttää väärin Euroopan unionia tähän tarkoitukseen. Ja nyt sitten tilanne Kirgisiassa annan puheenvuoron tova Andrikienelle jälleen kerran. Thank you. I voted... Kiitoksia. Äänestin päätöslauselman puolesta ja haluaisin yhtyä kollegoihin, jotka tuomitsevat Kirgisian väkivaltaisuudet viime kuussa. On valitettavaa, että sadat aseistautuneet ampuivat siviilejä ja valitsivat kohteensa pelkästään etnisen asian pohjalta. Haluaisin esittää näiden 300, noin 300 kuolleen perheille surunvalotteluni. On tärkeää, että EU jatkaa painostusta Kirgisiassa, jotta se voi viedä eteenpäin luotettavaa tutkimusta näihin väkivaltaisuuksiin. Kiitos. Ja nyt saa puheenvuoron Rova Vaidere Jūnija etniskās agresijas rezultātā Kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēku... Äskeiset agresijot kesäkuussa johtivat siihen, että satoja menettivät henkensä tuhansia, joutui sairaalaan ja kymmenen tuhansia täytyy jättää kotiinsa. EUn pitäisi olla aktiivisempi ja auttaa ongelmien ratkaisussa. Kun autamme Kirgisia, niin pitäisi ottaa ihmisiä eikä hallitusta. 22. kesäkuuta olimme delegaatiolla ja tapasimme As- Asilovin suurlähettilähän sanoi, että etnistä puhdistusta ei ole ollut. Ja asioita vain ei ole esitetty oikein. Uzbekistan edustaa toista mielipidettä. Puhutaan siitä, että Kirgisiassa monia ihmisoikeuspuolustajia on pidätetty ja meidän täytyy nyt toimia. Meidän täytyy puhua naapureiden kanssa, myöskin Kiinan ja Venäjän kanssa, koska näillä valtioilla on myös vaikutusta tällä alueella. Vaadimme kansainvälistä tarkkailijaa ja sitä, että toteutetaan puolueiden tutkimus. Kiitos. Myötätuntemuks Ventonin jälkeen, että tunnemme Kirkeisiä ja uspekeuttaa. Sen jälkeen silmäkin nyt myötätuntoa, jota koemme Aitsia tässä käsiviä kohtaan. Ja tässä on nyt ensimmäisen puheenvuoron Zaborskalle. Po takmer 30 rokoch aktívnej politiky Európskej únie... Kiitoksia puhemies. eu politiikka varsinkin Afrikan maissa on tärkeää ja tämän päivässä mietinnössä todetaan, että HIV-AIDSista kärsivien määrä vain on kasvussa. Vuonna 2008 2,7 miljoonaa äh, lisää sairastui tähän. EU on investoinut miljoonia euroja estämiseen ja siitä huolimatta sairastuneiden määrä on lisääntynyt. Eikö tässä ole syytä riittävästi pohtia sitä, että teemmekö jotain oikein tai väärin? Ehkäpä kondomien jakelu ei ole kaikkein paras ratkaisu. Ehkäpä uskollisuus olisi oikea ratkaisu. Lääketieteellä voidaan hoitaa monia asioita tänä päivänä. Esimerkiksi nainen, jolla jo on HIV, voi saada terveen lapsen. Afrikkalaiset ystävämme usein kertovat meille siitä, että emme ole pelkästään köyhiä, Mutta lisääntymisterveyteen liittyvällä politiikalla ei ole mitään hyötyä Afrikassa. Haluaisin vedota EU-hun, että se pohtisi HIV-AIDS-rahoituksen tehokkuutta. Toria tema, Convenția Cluster Munitions. Vă dau cuvântul. Seuraavaksi rypälepommit. Frida. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am preferat să mă abțin în privința acestei rezoluții, deoarece... Niin, minä äänestin tyhjää, koska määräaika artiklassa 2, joka viittaa Romaniaan, voi olla liian rajoittava Ajattelen Geneven neuvotteluja, joka koskee yleissopimusta, jossa kielletään tietyt perinteiset aseet. Uskomme, että yhdistyneet kansakunnat on moni, monenkeskinen sovelias puite, joka voi säädellä rypäliaseiden käyttöä. Ajattelen sitä, että tästä kymmenen maata osallistuu näihin neuvotteluihin, näin on tilanne. Kiitos. Ja nyt puhumme yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Annan puheenvuoron, tästä haluaa moni käyttää puheenvuoron, annan puheenvuoron ensin edustaja Kalinovskille. Here. Hänelle paikalla. Nyt, ovat sitten, nyt on se vuorossa Peter Jaar. Minuutti. Peter Jaar. Herra puhemies, Yhteinen maatalouspolitiikka on menestystarina, siksi minä olin noin sitä, että parlamentti tuki mietintöön, on saavutettukin jo paljon, on vakaa elintarvikehuolto ja toiseksi huolehditaan kulttuurimaisemasta ja kolmanneksi uudistetaan tärkeitä resursseja ja suojellaan ympäristöä. Totta kai myöskin tulevia tehtäviä, joihin tulee kulmaan niin sanottu vihreä kasvu, uusiutuvat energialähteet ja maailman nälän vastainen torjunta. Meidän täytyy saada, se on myöskin kattava työpaikkojen lähtö riippumatta siitä, mikä on tilojen koko, mikä on tilan muoto. Ja Lionin mietinnössä määritellään nämä tehtävät, joita yhdessä maatalouspolitiikalla on erinomaisella tavalla. Ja Lionin mietintö tunnustautuu kaksipilarisen mallin tukijaksi maatalouspolitiikassa. Meidän pitää nyt yhdessä toimia sen puolesta, saamme asianmukaisen rahoituksen tälle tärkeälle poliittiselle tehtävälle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi on vuorossa herra Otsi. Grazie, signor Presidente. Ho votato a favore. Kiitos, puhemies. Minä äänestin Lainen mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meillä täytyy olla yhteinen maatalouspolitiikka joka jatkaa reformiprosessia, joka viimeisten vuosien aikana on aloitettu, mutta antaa myös erityisiä vastauksia näihin haasteisiin, joita Euroopassa kohtaamme tulevina vuosina. Mielestäni viisi avainelementtiä, jotka mietinnössä kuvaillaan, eli tarkoitusturvallisuus, kestävyys, biodiversiteetti, ympäristönsuojelu ja viljely Euroopassa, kuten vihreä kasvu, ovat erinomainen lähtökohta, jos haluaa taata sen, että meillä on YMP tulevaisuudessa, joka pysyy muutosten tahdissa, jota tapahtuu ei pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmassa. Kiitos. Seuraava puhuja on Krista Klass. Haben... Niin. Lionin mietinnön myötä me esitimme yksiselitteisen mielipiteen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Ja siinä esitettiin selkeitä esityksiä komissiolle, jotka ovat pantavissa toimeen. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Olin iloinen siitä, että sai laajan tuen taakseen. Kasvavat vaatimukset, jotka koskevat tervettä ympäristöä, terveitä elintarvikkeita, kestävyyttä ja ennakkointia maataloustuotannossa merkitystä, että Euroopan unionin täytyy myös tällä alueella toimia ja tukea sitä. Euroopalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kansalaiset saavat elintarvikkeita. Eurooppa on suostuisella alueella ajatellen sitä, että se voi ottaa vastuuta maailmanlaajuisesta elintarvikehuollosta. Siksi Euroopan unionin täytyy toimia paremmin ja tehokkaammin yhteistyössä muun maailman kanssa. Euroopan täytyy antaa riittävä toimeentulo eh, maataloudessa elävälle väestölle. Elintarvikkeitahan voi tarvittaessa kyllä tuoda, mutta ei välttämättä meidän omilla ehdoillamme. Ympäristö, jota on, joka on terve, sitä täytyy huolehtia. Meidän viljelijämme tarvitsevat kunnon palkan. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron eh, edustaja Sikierskille. Hyvät kuulijat, äänestin tämän mietinnön puolesta. Haluan kuitenkin sanoa, että olen sen puolesta, että interventiota voidaan edelleen tehdä vaikeissa tilanteissa markkinoilla. Se ei ole vapaamarkkinoiden periaatteen vastaista. Täytyy kiinnittää enemmän huomiota eh, infrastruktuurin kehittämiseen, koulutusasioihin ja demograafiseen tilanteeseen. Meillä on yhä vähemmän nuoria viljelijöitä ja yhä enemmän vanhoja. Se, että voidaan viljellä tiloja, niin Olosuhteet siellä ovat huomat kuin kaupungeissa. Viljelijät ovatkin protestoineet näitä huoneolosuhteita vastaan. Täytyy panostaa tasapainoiseen kehitykseen maaseutualueilla ja Kiitos. Edustaja Vaideri. Paldies, prezident. Es atbalstu šo rezolūciju, jo tai... Kiitos, puhemies. Minä tuin tätä päätösamaa, koska tässä on kysymys hyvin tärkeistä kriteereistä uudelle maatalouspolitiikalle. Siinä vaaditaan myös sitä, että suora tuki EUn budjetista, sen täytyy tulla EUn budjetista – ja että minun Taani, Latvia, äh, se on ollut jo erinäisiä vuosia EUn jäsen, mutta meidän viljelijämme saavat vain noin 90 he- euroa hehtaaria kohti, kun miksi Kreikassa tämä on 550 euroa ja Saksassa 300 euroa hehtaaria kohti. Tämä on kilpailuvääristämistä ja tätä kautta ero pienten ja suurten ja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä suuremmaksi. Tätä kautta kehitys uusissa jäsenvaltioissa ei saa tarvittavaa tukea ja tässä pitäisi päästä parempaan tasapainoon ja reiluun kilpailuun. Kiitos. Sipä. Kiitos. Herra Takkula, annan jälleen teille puheenvuoron. Arvoisa puhemies, täytyy sanoa, että äänestin tämän George Lyonin mietinnön puolesta. muutamissa kohdissa tein äh, kansallisia äh, voisiko sanoa varaumia tai äänestin hiukan toisin koska on otettava huomioon se että vaikka tämä lyonin esitys on erittäin hyvä ja kattava koskien maataloutta ja sen uudistumista euroopan unionin alueella niin siitä huolimatta kun on pienen kansakunnan suomen edustaja jossa olosuhteet maatalouden harjoittamiseen ovat hyvin erilaiset kuin suurissa jäsenvaltioissa vaikkapa ranskassa tai saksassa niin kaikilta osin tämä yhteinen maatalouspolitiikka ei ole ihan suoraan yhteensovitettavissa. siksi muutamia poikkeuksia tein tässä äänestyksessäni ja toivon että paremmin tulevaisuudessa entistä paremmin euroopan parlamentissa ja euroopan unionissa voitaisiin myös huomioida pienet maataloudet pienet maat ja niiden harjoittama maatalous koska maatalous on tietynlainen kansallinen henkivakuutus. jokainen jäsenvaltio tarvitsee oman maataloutensa ja sen säilyttämisestä on huolehdittava. Kiitos. David Martin, olkaa hyvä. Kiitoksen puhemies. Minä äänestin Lainen mietintöä vastaan, sillä kaikkialla Euroopassa hallitukset leikkaavat budjettejaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa opettajat joutuvat kärsimään leikkauksista, poliisien määrä vähennetään ja vankeja vapautetaan, koska meillä on rahaa pitää vankeja vankilassa. Kuitenkin Euroopan parlamentti täällä sitten jotka edustavat niitä konservatiivien liberaalipuolueita, joissa yhdistyneen kuningaskunnan hallituksessa on. Jotenkin ne äänestävät vain sen puolella, että maatalouskulut pidetään 2013 ja sen jälkeen ö, samalla tasolla. Minusta se on ihan käsittämätöntä ja väärin. On väärin, että maatalousvaliokunta toimii tällä tavalla, jolla mikä muu yhteiskunnalla toimii. Jos julkisen sektorin täytyy tehdä leikkauksia, niin kyllä sitten muidenkin täytyisi. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja hallitukset kautta Euroopan sanovat, että me olemme kaikki samassa veneessä. Jos olemme, niin kyllä sitten tuskatkin täytyy kärsiä yhdessä. Kiitos. Kamal Said, edustajalla on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Voi ymmärtää, että kun Euroopan johtajat näkivät sodan runtelemat maansa tosimallisen lopussa, niin näkee, ymmärtää, että miksi haluttiin tukea turvallisuuden idea ja yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kuitenkin, jos katsoo politiikkaa 20 vuotta myöhemmin, katsotaan kustannuksia EU-kansalaisille, katsotaan sitä tosiasiaa, että kolme kertaa enemmän kansalaiset maksavat tietysti, tai kansalaiset maksavat kolme kertaa verotuille, byrokratialle ja korkeimmat hinnat, joita täytyy maksaa kaupoissa tietysti milloin kun että puhuttaisiin YMPn reformista, pitäisi katsoa sitä, että hylättäisiin se. Silloin tehokkaat viljelijät voisivat kukoistaa, veronmaksajat voisivat pitää enemmän rahaa itsellään ja käyttää rahan hyödyllisemmin. Ja silloin kuluttajat voisivat saada alemmat hinnat. Reformi ei riitä. Nyt on aika poistaa YMP kokonaan. Kiitos. Hei sunkaan aivan viimeisenä puheena Arova Jäätteenmäki. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies, äänestin Lyonin mietinnön puolesta. Se on tasapainoinen ja se takaa ja turvaa sen, että koko Euroopassa voidaan harjoittaa maataloutta, tuottaa ruokaa ja tätä kautta turvata ruoan saanti kansalaisille. Oli muutamia kohtia joissa äänestin toisella tavalla kuin ryhmäni koska katson että tietyissä tilanteissa markkinoiden sääntely ja interventiot ovat tarpeen ne ovat tarpeen ruokahuollon turvaamiseksi ja myös kestävän kehityksen turvaamiseksi. kiitoksia. Kiitos. Ja nyt siirrymme eh, Alan Kadakin mietintöön, joka koskee kalastusta ja tähän päättyy äänestysselitysten joukko. Nyt on vielä vuorossa neljä puheenvuoroa. Peter Jaro on ensimmäinen. Yksi minuutti. Äh, äh. Kiitos, herra puhemies. Minä äänestin mietinnön puolesta. Mut kaksi asiaa oli erityisen tärkeitä. minulle. Ensinnäkin tämä ekologinen ja sosiaalinen laadullinen puoli, jos on kysymys siitä, että tuoduilla tuotteilla tuotteilla, niiden on tilanne se, että ne ovat sama, sama, täyttää sama laatumääritelmät kuin Euroopan unionissa tuotteet, ja jos me harjoitamme kestävää kalastukantojemme hoitoa, niin silloin ei saa olla niin, että meidän kumppanimme muualta saavat sitten hävittää näitä kantoja. Tärkeää on se, että Euroopan unionissa tällä hetkellä oma tuotanto riittää kattamaan 40 prosenttia kysynnästä, ja kun kalakannat kautta maailman ovat vaarannettuja merkitsi sitä, että olisi tilaisuus käyttää vesiviljelyä. Vesiviljelyä pitäisi laajentaa, sitä pitäisi tutkia ja sen pitäisi luoda kehittävällä tavalla, koska myös vesiviljelyssä on työpaikkoja ja tätä kautta syntyy arvoa Euroopan unionille. Kiitos. Jälleen annan puheenvuoron edustaja Vaiderelle. Yksi minuutti. Paldies. Šis ziņojums uzsver, ka ir jāsaglabā Eiropas Savienības zivs. Tämä mietintö sanoo, että ekologiset talous ähm, näkökohdat täytyy ylläpitää kalastuksessa EU:ssa ja myöskin rannikkokalastus on tärkeä. Sitä pitää kehittää. Kulttuuriidentiteetti ja työpaikkojen varmistaminen vaativat sitä. Valitettavasti realiteetti on seuraava. Latvialaiset kalastajat, heillä on niin pienet kiintiöt ja niin pieni tuki EUn puolelta, että on edullisempaa tuhota veneet eikä kalastaa. Se on traagista. Näin 550 kilometriä rannikkoviivaa ei ole käytössä ja myöskin pienkalastus kärsii tästä. Suuret teollisuusyritykset myöskin vaikuttavat tähän asiaan. Haluaisimme siis muuttaa tätä tilannetta. Puheenvuoro on Sean Kelillä, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Ja onnittelen tästä käydystä keskustelusta tänään täällä parlamentissa. Haluaisin sanoa muutaman sanan. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy huolehtia kansalaisistaan. Se on totta varsinkin, kun puhutaan rannikkovaltioista. Ja rannikkoalueet ovat olleet siellä, ja rannikkoyhteisöt ovat olleet olemassa satoja vuosia ja tulleet toimeen kalastuksen avulla. Meidän täytyy soveltaa samoja standardeja tuotteisiin, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Ja aivan kuten edustaja Hännon totesi, meidän täytyy myös edistää kalastusta yhä enemmän. Kiitos. Ja nyt viimeisen, viimeinen puheenvuoro äh, kollega äh, Said Kamalilta. Kiitoksia Kärsivällisesti teille ja henkilökunnalle. Minun täytyy sanoa, että kun ajattelin ensimmäistä kertaa tätä yhteistä kalastuspolitiikkaa että koo siinä äh, tarkoittaa kommunismia, koska tässä on tällaista keskussuunnittelua, kun he päättävät, että miten paljon kukin kalastaja ja kansakunta voi kalastaa. Niin se on ollut tuhokkuuten kommunismi. Se on johtanut kalakantojen hupenemiseen ja yhä useammat kalastajat valittavat kiintiöiden puutteista. Tietysti on aika nyt oppia läksyt äh, tehokkaasta kalakantojen suojelusta katsotaan omaisuus perusteista järjestelmää uudessa seelannissa ja Islannissa, kuten äsken sanottiin. Rannikkoyhteisöstä huolehditaan, koska niille annetaan oikeus, jonka he voivat myydä eteenpäin ja jättää tuleville sukupuolille. Se on varmasti paras vastaus, koska se on ollut menestys se ei ole sellainen kalastuspolitiikkajärjestelmä, joka on ollut epäonnistuminen Euroopassa. Kiitos, edustaja ja mekin olemme tietysti huolissamme luonnosta. Ja nyt istunto keskeytetään kello 15. Kiitos paljon. Official.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 Madame la Présidente, merci. Kiitoksia puhemies. Faraji Maguvun takana on kysymys timanttien hyväksikäytöstä. Zimbabwe on osa Kimberleyn prosessia, jonka allekirjoittajat voivat